Two past nine, let's start. Kello on kaksi minuuttia yhdeksän, joten aloitetaan. Ensimmäinen asia on esityslistan hyväksyminen. Onko mitään muutostoiveita esityslistaan? Ei taida olla, joten esityslista on näin ollen hyväksytty. Kohta kaksi. Pöytäkirjan hyväksyminen kokouksista, jotka on pidetty aiemmin. Normaalimenettely on käytössä Eli ellei kokouksen loppuun mennessä kukaan ole pyytänyt muutoksia pöytäkirjaan, eikä kukaan halua kokonaan hylätä pöytäkirjaa, niin pöytäkirjat katsotaan hyväksytyiksi kokouksen lopussa. Tätä kokousta varten meillä tietystikin on sähköisessä muodossa pöytäkirjat ja aikaraja on myöskin hyväksymistä varten, koska lähitulevaisuudessa meillä ei ole Intan ja Inkon yhteiskokouksia, joten pöytäkirjat omitaan sähköisesti. Kohta kolme puheenjohtajan ilmoitukset. Kuten te tiedätte, meillä on tänään kaksi puheenjohtajaa paikalla. Arvon kollega IMKO-valiokunnasta ja minä johdamme tätä kokousta. Me sovimme tämän asian niin, että puheenjohtajan ilmoituksissa on kaksi kohtaa. Ensimmäinen ilmoitus on se, että että niin kuin tavanomaista on, kokous lähetetään suoratoistona internetin välityksellä, joten tervetuloa myöskin kaikille, jotka seuraavat kokousta television tai tietokoneen ääressä kaikkialla Euroopassa. Ja toiseksi e-meeting verkkosivun kautta myöskin voi seurata kokousta ja sieltä löytää kokousasiakirjat myöskin internetistä. Sitten kohta neljä. Ja nyt toinen puheenjohtaja saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Äh, Kiitos. Tervetuloa kaikille. Me olemme täällä äänestääksemme tänään kulttuurisen tuonti mietinnöstä, mutta ennen kuin aloitamme äänestyksen, haluaisin antaa puheenvuoron esittelijöille Daniel Dalton haluaisi käyttää puheenvuoron. Puheenjohtaja ennen äänestystä haluaisin ilmaista oman kantani, kuten näet äänestyslistasta. Yhteisesittelyn suosituksia ei ole. Tämä johtuu siitä, että vaikkakin suuremmalta osin saatiin järkevä sopimus aikaan suurista osasta tekstiä ja olemme työstäneet yhteistä linjausta, joka kattaa suurimman osan tärkeimpiä asioita, niin valitettavasti kyllä mitä lopputulokseen tulee, meillä on ollut hieman erilaisia kokemuksia. Siis minun mielestäni tämä teksti on kaikkein paras mahdollinen. Tärkeitä elementtejä, jotka liittyvät ehdotuksen täytäntöönpanoon, on hoidettu hieman puolivillaisella tavalla. Asioita olisi pitänyt pohtia syvällisemmin. Olen hieman pettynyt varjoesittelijät esittävät loppukompromissinsa sähköpostitse sen jälkeen, kun teknisessä kokouksessa oli yhden osapuolen tarkistukset hylätty. Minä en usko, että tämä loppukompromissi on vielä valmis ja vielä paljon me tässä tehdä työtä. Meillä ei ollut varjokokousta vihreällä viikolla. Eikä myöskään täysistuntoviikolla. Tämä johtui minun ongelmistani, Jorova Moskan ongelmista. Emme löytäneet sopivaa ajankohtaa kokouksella, mutta tuon jälkeen minua on kohdeltu vähän niin kuin olisin lapsipuolen asemassa tässä asiassa sen sijaan toisin mukana laatimassa tekstiä. Minä olen imkovaliokunnan lausunnon laatija. En usko, että imkovaliokuntaa on täysin kunnioitettu tässä roolissa. Haluaisin, että tämä kirjataan pöytäkirjaan. En voi suositella näiden kompromissien hyväksymistä. Niitä on lukuisia, joita en voi suositella. Nämä ovat huonosti muotoiltuja, eikä tässä ole muutenkaan tehty riittävän hyvää työtä. Tämä ei ole mitään kaikilla kunnatuksella toista valiokuntaa kohtaan. Tämä on puolivillainen. Tässä on mukana puolivillaisia ajatuksia tai ehdotuksia, jotka eivät vastaa esittelijän näkemyksiä. Minä en millään tavalla estä enemmistön päätöksentekoa ja eteenpäin menemistä, mutta haluaisin, että yhteisesittelijä, yhteisesittelijä ei ollut täysin kuunneltu tässä ja myös tämän valiokunta on liian nopeasti toiminut eikä ole tehnyt riittävän hyvää työtä, joten en voi suositella, että tämä hyväksyttäisiin. On valitettavaa, että meillä on nyt tällainen menettely. En tiedä, haluaako toinen esittelijä käyttää puheenvuoron. No, siinä tapauksessa siirrymme äänestykseen. Ensin meillä on, anteeksi. Yes, okay. Oh, we never do that. Oh, let's have a test. Yeah. yeah. Okay, uh, apparently we... No niin, meillä pitäisi olla koeäänestys ensin, joten pyydän, ne ulkona on kaunis sää nyt, joten, joten aloitetaan äänestys. There's still two people that have to vote, one person.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 Yeah. Okay. Is it working, Ruusa, toimiiko se? Hyvä. No niin, kaikki ovat valmiita, joten aloitamme äänestykset ensimmäisellä kompromissilla 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siirrymme kompromissiin 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18 kulttuurivaliokunnasta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 183 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 184 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 185 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 186 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100, sitten 23 puolesta vastaan tyhjää. Uskon, että se hyväksyttiin, mutta tarkistamme. Tarkistus 23. Two more people to vote. Vielä kaksi äänestää. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Tarkistus 188 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 189 puolesta vastaan tyhjää. Uskon, että se hylättiin, mutta tarkistamme varmuuden vuoksi. 189.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 tyhjää hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 228, sitä ei äänestetä, joten kompromissi 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi, kol, anteeksi, Kompromissi 34. Kompromissi 34. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 35. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 36. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 37. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 38. Puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 40 puolesta. Anteeksi 30. Ai, se on rauennut, tämä on virhe. Joten menemme kompromissiin 40. Kompromissi 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty nyt tarkistus 283. Puolesta vastaan tyhjää. Uskon, että se hylättiin, mutta tarkistetaan. 283. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten menemme 284. Ai se raukeaa todellakin kahdeksan, Joten menemme tarkistukseen 286 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 287 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 288 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme. 288. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kom- 30. Joten kompromissi 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt tarkistus 291 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 294 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 34 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 43 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 44 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 300 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 301 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 302 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 40 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 336 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 46 puolesta vastaan tyhjää hylä tarkistetaan. Tarkistus 46. We close the vote and it is rejected. Hylätty. Seuraavaksi kompromissi 51. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 26. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tuoteen 27. Puolesta vastaan en näe kenenkään nostavan kättä, joten tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää. Tämä pitää tarkistaa. Tarkistamme tarkistus 27. We close the vote. And it is adopted. Hyväksytty. Seuraavaksi 357 puolesta. Anteeksi, se raukeaa. Tämä muut oli hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjää, joten se on, tarkistamme vielä kerran, 5, tarkistus 50. We close the vote. It is adopted. Then we go to... Sitten siirrymme kompromissiin. Tarkistus 52 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 360 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus. Haluaisitte tarkistaa sen. Tarkistus 360 tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten menemme tarkistukseen 28. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 53 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 54 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 372 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 55 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 56 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 378 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 380 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 57 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 58 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 389 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 40 ja 54 samansisältöisiä puolesta, vastaan, tyhjää, hyvätty. Kompromissi 60 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 392 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 393 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 55 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 394 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. 395, 396 sisältöiset puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 61 puolesta vastaan tyhjää hylä, hyväksytty. 398 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää Vaikea nähdä. Tarkistetaan 62 koneäänestyksellä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 62. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 402. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten 403, 404 sama sisältöiset puolesta vastaan tyhjää hyvätty. 39 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tar yksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistamme. Tarkistus kaksi. We close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 40 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Tarkistus 40. We close vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 4. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 1. Puolesta vastaan. Tyhjää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 tyhjää. Hyväksytty 64 puolesta vastaan tyhjää. Uskon, että se hylättiin, mutta tarkistetaan. 64. We close the vote. Äänestys päättyy. Se hylättiin. Kompromissi 6. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 7. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 14 listani mukaan. Todellakin. Tarkistus 14. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 116 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 123 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää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 Kompromissi 63. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 64. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja nyt meillä on loppuäänestys koneäänestyksenä. We close the poll. Äänestys päättyy. Mietintö on hyväksytty 56 äänellä puolesta, neljä vastaan, kolme tyhjää. And I would like to... Haluaisin, haluaisiko joku esittelijöistä sanoa jotakin tässä vaiheessa? Ei. Ah. Dan Dalton haluaisi käyttää puheenvuoron. Kuunnelkaapa. Just uh, I won't repeat the remarks I said. En toista sitä, minkä sanoin jo alussa, mutta meillä on nyt kanta. Ja vastuullisena jäsenenä en sitä vastusta. Ja nyt menemme sitten neuvottelemaan neuvoston kanssa ja katsotaan, mitä käy. I would like to pass the floor to my co-chair again. Nyt antaisin puheenvuoron takaisin toiselle puheenjohtajalle. Kiitoksia kummallekin esittelijälle, kiitos jäsenille ja kiitos siitä, että tämä yhteiskokous järjestettiin ja hoidettiin ja tämä yhteiskokous päättyy nyt tähän.